Ilmoitus on seuraava. Säännön 105.6 mukaisesti puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on kertonut minulle, että puheenjohtajakokouksessa ei ole vastustettu ENVI-valiokunnan suositusta olla vastustamatta täytäntöönpanoa säädöstä. Jos poliittiset ryhmät eivät 24 tunnin sisällä vastusta tätä asiaa, niin hyväksymme tämän suosituksen. Muussa tapauksessa sitä äänestetään ja tämä suositus on luettavissa täysistunnon verkkosivustolla. Nyt menemme seuraavaan kohtaan.